The Puhemies. Good afternoon. Hyvää iltapäivää kollegat. Tervetuloa iltapäivän täysistuntoon, joka nyt käynnistyy. Eilisen täysistunnon pöytäkirja on saatavilla, jos ei kommentteja ole. Anteeksi, niin, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Kiitoksia paljon. Kiitoksia